Buongiorno. Hyvää huomenta. Voisimme aloittaa eilisen koordinaattoreiden kokousten päätöksillä. Tuolla vahvistettiin joitakin kohtia liittyen komission vuonna 2008 vastuuvapauteen. Siinä esittelijänä on Liberatski. Sitten vuoden 2009 komission vastuuvapaus esittelijä Hatsimarkakis. Ja samoin Euroopan parlamentin vuoden 2009 vastuuvapaus Itälä. Ja vuoden 2009 muiden toimielinten vastuuvapaus Rivellini, sitten virastojen vastuuvapaus Stavrakakis, samoin Irlannin ehdokkaan nimeäminen tilintarkastustuomioistuimeen, siitä puhuttiin esittelijänä ajalla Sender. Sitten asetusehdotus neuvoston asetuksen muuttamiseksi, yleisestä talousarviosta. Rivellini esittelijänä. Hänet on nimetty tämän asian esittelijäksi siis. Puheenjohtaja yhdessä budjettivaliokunnan puheenjohtajan kanssa kirjoittaa parlamentin puhemiehelle kirjeen 50 artiklan mukaisesta yhteistyöstä, eli meidän ja budjettivaliokunnan kesken. Sitten valiokuntamme lausunto AFKolle toimielinten välisestä sopimuksesta parlamentin, neuvoston ja komission välillä koskien rahoitusyhteistyötä laitetaan myös. Sitten es paketti Koordinaattorit hyväksyivät Kalfinin nimittämisen kontin esittelijäksi ulkosuhdehallinnosta. Ja budjettivalvonnan valiokunnan edustajaksi. Sitten mitä tulee muihin ulkosuhdehallinnon näkymiin, varainhoitoasetuksesta vastaa Rivellini. Sitten Herzog henkilöstön säännöistä. Sitten korjaava ta- lisätalousarvio Balchikis. Ja mitä sanoin aikaisemmin, vastuuvapaudesta vuodelle 2009 ja komissio Hatsimarkakis, parlamentista vasta Itälä ja muista toimielimistä Rivellini virastoista Stavrakakis ja Euroopan sosiaalirahastosta Vihreät. Sitten Olafin johtaja nimitys. Koordinaattorit sopivat, että ei ole välttämätöntä käydä mitään mielipiteen vaihtoa väliaikaisen johtajan Iletin kanssa, kuten ryh- toisin kuin poliittisten ryhmien johtajat pyysivät. Sitten Kreikka, valtuuskunta 27.–29.4. on sovittu ja mukana tulee olemaan myös Hatsimarkakis ja Delange, joiden mukaan tulee siis avustaja sitten Greslen pyynnöstä äh, myös Devin agrivaliokunnan puheenjohtaja tulee mukaan. Sitten varainhoitoasetus. Sitä tarkistellaan yhdessä ensimmäinen kesäkuuta Kokobun ja budjettivaliokunnan kesken. Sitten hyväksyttiin, tai Rivellini tekee ehdotukset esittelijöistä. Ja mitä tulee sitten tutkimuksiin, joita vuonna 2010 on tarkoitus tehdä, Meillä on nyt viisi tutkimusta. Tässä hieman yhdisteltiin myös niitä keskenään. Ja nämä siis toteutetaan saman tien vuonna 2010 ja muita sitten tulee vuonna 2011. Ja sihteeristö jakaa kaikille valiokunnan jäsenille luettelon näistä tämän vuoden tutkimuksista. Sitten Kroatia, valtuuskunta. 23. 25.6. sinne lähdetään yhdessä kokobun ja budjettivaliokunnan valtuuskunnan voimin. Sitten mitä tulee vuoropuhelun komission kanssa, tässä noudatetaan puheenjohtajakokouksen Leenen tekemää ehdotusta ja sovittiin, että Shemetan kuuleminen lykätään, koska Leenen ehdottama huhtikuu oli liian aikainen ajankohta. Sitten sovittiin tällaista rakenteesta, jota sihteeristä ja koko pu... noudattaa koskien whistleblowereita. Sitten eilen käsiteltiin Unkarin kirjettä Fasakasista tilintarkastustuomioistuimeen. Eilen tämä teksti jaettiin koordinaattoreille ja tänään se ollaan jakamassa kaikille meidän valiokuntamme jäsenille. Tässä kaikki eilisestä kokouksesta. Ja nyt voimme siirtyä tämän päivän esityslistalle kohtaan kahdeksan, eli vastuuvapaus 2008, EUn yleinen talousarvio ja Euroopan parlamentti erityisesti ovat kyseessä. Ja ennen äänestyksiä annan puheenvuoron varapuheenjohtaja esittelijä Staisille. Ähm. Kiitoksia hyvät kollegat. Varmaankin muistatte keskustelun, jonka kävimme tästä asiasta, niin ne kommentit, joita silloin esitettiin, kun tämä mietin, mietinnöstä keskusteltiin, Hyvin paljon myönteisiä näkemyksiä esitettiin silloin ja nyt meillä on edessämme äänestys, joka kestää varmasti kauan. Meillä on 202 tarkistusta. Olen kyllä hieman yllättynyt siitä, sillä olen ehkä joutunut kahden ääripään väliin. Yhtäältä ne, jotka ovat sitä mieltä, että mietinnössä ei mennä riittävän pitkälle, ja jotka haluaisivat vielä tiukentaa tätä mietintöä. Ja sitten taas toisaalta ne, jotka ovat sitä mieltä, että olen mennyt aivan liian pitkälle. ja että olen esittänyt aivan liian paljon erilaisia tarkistuksia. Olen kiitollinen niistä tarkistuksista, jotka ovat rakentavia ja olen pyrkinyt, ja jotka pyrkivät parantamaan tekstiä. Niitä tuli kaikista eri poliittista ryhmistä. Olen hyväksynyt niitä eri poliittista ryhmistä, sosiaalidemokraateista, vasemmistosta, EPPstä – ja niin poispäin. Ja sitten on taas sellaisia äh, tarkistuksia, joihin suhtaudun kielteisesti. Olen sitä mieltä, että jos me näitä tarkistuksia hyväksymme liikaa, niin silloin koko mietinnön sisältö, joka sinänsä pyrkii olemaan rakentava, äh, tuhoutuu. Meidän täytyy antaa sellaiset välineet tämän talon korkeammalle johdolle toimia hyvällä tavalla näiden 1,5 miljardin euron kanssa, jota meillä vuonna 2008 oli, joka vuosi saamme. Ja näin ollen minusta meidän täytyy säilyttää tämän mietinnön sisältö. Äänestyksestä ei varmaankaan tule mitenkään hirvittävän vaikeaa. Edustaja Herzog esitti eilen jo, äh, anteeksi, veti pois useita tarkistuksia eilen. Ja eilen vielä yhdessä EPPn ja sosiaalidemokraattien kanssa sovittiin varsinkin kappaleesta 106, jotta löytäisimme siihen hyväksyttävän muotoilun. Ja voimme sitten katsoa myöhemmin, mistä tekstistä ihan tarkalleen äänestetään. Eli näin voidaan siirtyä varmasti äänestykseen. Ringraziamo l'onorevole Stais anche per il lavoro molto... Kiitoksia edustaja Staas tästä työstä, jota olette tehnyt. Nyt voimme siirtyä tähän aika pitkään äänestykseen. Tämä on siis koneäänestys ja koskee parlamentin vuoden 2008 vastuuvapautta. Ja ehdotus vastuuvapaudesta alkaa. Äänestys päättyy. Approvato 21 voti favorevoli. 21 puolesta 4 vastaan hyväksytty. Sitten päätöslauselma luonnos. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty äänen 24 vastaan 2 puolesta. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kuusi puolesta 21 vastaan hylätty. Sitten tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 9 vastaan hyväksytty. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. <clears throat> A. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Se raukeaa. 5. Äänestys alkaa. Eli tarkistus 5 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 ääntä puolesta hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty äänin 24.3. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 3 puolesta 24 vastaan. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 19 kahdeksan. Sitten yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 21 äänellä vastaan kuusi puolesta. Kymppi on vedetty pois. Sitten 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 äänellä. Sitten 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 8. 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty äänin 2, 25. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 6 vastaan. Hyväksytty. 15, 16 ja 17 otetaan yhtenä ryhmänä, jos teille sopii. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 äänellä. Sitten 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 21, 3 ja 3 tyhjää. 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty äänin 6, 22. 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 8 vastaan. Hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 20 puolesta ja kahdeksan vastaan. Sitten 22 puolesta. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkaksi raukeaa puheenjohtajakorjaa. 23 on vedetty pois, eli seuraavaksi 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 3. 27. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 18.9 äänin. Sitten tarkistus 29. Äänestys alkaa. Siirryttiinkin 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 32 raukeaa.

kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty siis. Sitten 38 toinen osa äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 39 on vedetty pois. Seuraavaksi 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin, sihteeristä kertoo täällä, että sosiaalidemokraateilla on liikaa äänestäviä jäseniä. Ah. La funzionaria del gruppo socialista può verificare chi sta... Chi... Niin, voit, voitteko nyt siellä tarkistaa, että kuka äänestää ja kuka ei, ja sitten kerrotte meille. Upsala. Ja, der Kollege Bermann stimmt und die Kollegin Ayala muss uns wegen anderer Verpflichtungen verlassen. Dann sind wir wieder acht und dann müsste alles stimmen. Sitten on jälleen kahdeksan ja... Eli Ayala poistuu. Hänellä on muita sitoumuksia. Emendamento 43, la votazione... 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 46. Äänestys alkaa Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä täytyy nyt tarkistaa, koska tietokoneen mukaan sosiaalinen demokraatilla on edelleen yksi siellä liikaa ääniä. Ehkä unohtuiko kortti sinne koneeseen? No, jatketaan. Joskus tietokoneet eivät toimi yhtä hienosti kuin ihmiset. 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 49, ei. 51 siis. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Pyydän anteeksi 51 raukesi. 52 ääni. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Viisikymmentä kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kuudesta voitaisiin ottaa yhteen ryhmänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 60. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63. Alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 65. taas haluaa kommentoida 64. moest, uh, moest eventjes kijken, voorzitter. Uh, het amendement 63 van... Uh, eh, 63 tarkistus Gressleltä. Eh, siinä suhteessa on sitä mieltä, että jos hyväksyn edustaja Herzogin tarkistuksen, niin voimme äänestää tästä. Edustaja Herzog veti tämän tarkistuksen takaisin, mutta minä taas hyväksyn sen uudelleen ja sitten me voimme tästä äänestää. Amendamento orale. Quindi è come un emendamento orale del, dell'onorevole Stais. Eli tämä on vähän kuin Stasin suullinen tarkistus. Ole hyvä. Mä mun drüber nachdenken, weil... Ehkä tätä nyt voidaan vielä miettiä minä ymmärsin niin, että Rova Greslen tarkistus käsittelee Rastasin vanhaa tekstiä kohdassa 29. Ja 64 Herzogilta on täydennys. Se tarkoittaa sitä, että jos ne eivät ole ristiriidassa keskenään sisällöllisesti, niin että se olisi lisäys. Wenn wir das so machen, ah. stimmt die voting list einfach nicht mehr. Jos tehdään näin, niin äänestyslista ei enää pidä paikkaansa. Eli toinen täytyy poistaa ja sitten äänestää. Eli sitten jälkeenpäin tämä ei enää täsmää. Se on siinä se ongelma. Collega's denken dat we de stemming niet eh, noodloos moeilijk moeten maken. Eh. Turha tästä äänestyksestä nyt on eh, tehnyt tarpeettoman vaikeaa. Jatketaan vain äänestämistä. Ja sitten katsotaan täysistunnossa mahdollisesti, että lisätäänkö siellä tarkistus tähän asiaan. Eli mennään suoraan tähän seuraavaan kappaleeseen. Quindi passiamo. Hyvä, mennään siis eteenpäin ja tarkistukseen 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 86. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 88. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 91. Kohta kohdalta ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa 91 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 92 kohta kohdalta ensimmäinen osa äänestys alkaa. A, ensimmäinen osa raukeaa. Toinen osa. Eli 92 toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksänkymmentäseitsemän. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmasosa. Tarkistuksesta 97 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten viimeinen osa tarkistuksesta 97 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Abbiamo second mm. Questo bisogna questo. Ok. C'era un errore un errore sulla mia lista di voto qua, che mancava una parte. Allora, la seconda, eh, la seconda parte dell'emendamento 97, publishing. publishing from... Eli tämä toinen osa tästä publishing from 2008 ja niin edelleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kolmasosa. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. 98. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 99 ja, ka, äh, ja 1000 otetaan yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 101. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 103 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 109. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 112. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 113. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Greslen suullinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115 ja 16 otetaan yhdessä. Äänestys alkaa. Ah, ei sittenkään. 115 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 116. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 117. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 119. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 120. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 121. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 123. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 124. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 125. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 126. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 127. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 128. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 129. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 130-133 otetaan yhtenä ryhmänä, jos teille sopii äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 134. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 135. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sata kolmekymmentäyhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 141 otetaan yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 142. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jos teille sopii, 143, 44, 45 voidaan ottaa yhdessä yhtenä ryhmänä. Ei. No ei sitten. 143. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 144. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 145. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 149. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 150. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus Itälältä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 146. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 100. Täällä on pyydetty puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Anteeksi puheenjohtaja, haluaisin muistuttaa sosiaalista kollegoille, että 100 46, 147, siellä on virhe, sen pitäisi olla miinus, siis negatiivinen. Kaksi ääntä teillä kuitenkin on. Hyväksymme sisällön, mutta emme hyväksy tätä paikkaa. Selvä. 147 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 148. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 152. Äänestys alkaa. Ah, se onkin vedetty pois. Puheenjohtaja korjaa. 153. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 154. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 155. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 156. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 157. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten annan puheenvuoron kohdasta 106 sinne. Olkaa hyvä. Ja kollegas, äh, Niin, hyvät kollegat, kompromissitekstiä ehdotettiin kappaleeseen 106. Ja eilen kun, äh, eil, eilen kun äh, esitettiin vielä uusi teksti, niin se olisi seuraavanlainen, jos me sen hyväksymme. Eli 106, luen tämän englanniksi, muistuttaa, että artiklan 2.2.3 mukaisesti, joka koskee sääntöjä budjettikohdan 4000 määrärahan käyttämiseksi. Jokainen, jokaista ryhmää vaaditaan ottamaan käyttöön sisäinen tarkistusjärjestelmä. Eli tämä jäisi ja loppuosa ei. Ja sitten sanan introduce kohdalle maintain ja sen jälkeen, siis control systemin jälkeen kaikki muu, kaikki muu jää pois. Metto alla votazione. Kiitoksia. Äänestämme siis tästä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi. Siitä voimmekin äänestää. Kompromissi kaksi siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 159. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 160. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 161 ja 62 voidaan ottaa yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 106.3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 106.4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 165. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 166. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 167. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 168. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 169. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 170. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 107, 1, 2 ja 3 otetaan yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 174. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 175. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 176. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 177 on vedetty pois. 178. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 179. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Satakahdeksankymmentä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 181. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 182 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. kahdeksan kolme. Äänestys alkaa. 183. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi annamme puheenvuoron kohdista 135, 135a ja b Stasille. Olkaa hyvä. Hyvät kollegat, esitettiin paljon erilaisia tarkistuksia, jotka liittyivät liikenteeseen, autoihin ja liberaalinen ryhmästä tuli myöskin polkupyöriä koskeva tarkistus ja EPPstä taas julkisen liikenteen käytön lisääminen. Pyrin esittämään näistä tarkistuksen kolme, kompromissitarkistuksen kolme, jossa kaikki nämä ovat mukana. Toivottavasti voitte sitä tukea. Allora, procediamo alla, uh, alla votazione. Selvä. Siirrymme äänestämään. Äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Eli kohta 135 ja 135a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 135b ilman sulkeita. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Sitten viimeinen osa, eli sulkeessa oleva osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Gressle. voting auf der voting list, von daher... Äänestyslistassa on pieni sekannus. Voidaanko 135 b nyt äänestettiin vai? Übersichtlichkeit ist ein bisschen spitz. Tämä on vähän vaikea lukea tätä. Ja. Also haben wir jetzt über A abgestimmt? Ja. Äänestettiinkö Asta vai Bstä juuri? Vai äänestetäänkö nyt Asta Bstä? La prima parte abbiamo votato A. Ensin äänestimme Asta, 135 ja 135 A. Niistä äänestettiin ensin. Sitten äänestettiin 135 Bstä ilman sulkeessa olevaa osaa ja lopuksi äänestimme siitä, mitä on sulkeessa. Se raukesi. Onko tämä nyt selvä? Hyvä. Sitten eteenpäin. 1990. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 191. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 192 ja 3 otetaan yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Eikö? No, ei sitten. 192. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 193. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 194. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 195. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 196. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus kohta kohdalta 197 tarkistukseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa 197. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 198. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 199. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 200. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten 201. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja vielä tarkistus 202. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten äänestys, loppuäänestys päätöslauselmaluonnoksesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 17 puolesta, 4 vastaan, 6 tyhjää. Kiitämme esittelijä Stasia. Haluaako hän vielä sanoa jotakin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen siitä, että kiitätte minua tästä koko työstä. Voin vain todeta, että, että vauvani ei ole edes vielä syntynyt. Se on vauva, joka abortoitiin aluksi. Ja tämä teksti menee nyt sitten täysistuntoon. Olen ihan varma esittelijänä ja ryhmän nimissä voin myöskin todeta, että myös pienemmät ryhmät tätä tukivat. Yrin, pyrin pienempien ryhmien kanssa esittämään monia symbolisia tarkistuksia, jotta tehdään ihan selväksi se, että tämä on osa parlamenttia, joka haluaa suhtautua kriittisesti omaan talousarvionsa. Stais. Kiitämme edustaja Stasia hänen tekemästään työstä. Gressle Kiitoksia hyvä Bart. Yksinkertaistahan tämä ei ole. 2007 jälkeen tässä talossa on maailma muuttunut ja olisi hyvä, jos tämä mietintö ottaisi nämä muutokset huomioon. Se, mitä olet vaatinut, paljon siitä jo realisoitu ja se, mitä tässä kritisoit, niin ei, ei asiat enää ole niin. Tähän valiokunta on hyvin paljon antanut panostaan ja olisin ajatellut, että tästä kontrollijärjestelmästä vähemmän teoreettisesti enemmän keskitytään sisältöihin. Sisältöjä tietysti voi perustellusti kritisoida. Ja haluaisin tätä että tämä kokonaiskritiikki sitä kohti, mitä tässä talossa tapahtuu, tietysti on monia, monia konfliktikohtia on muutettu. Tästä budjettivaliokunnasta olisi tullut vähän tukea, sinä olen aika, aika yksin, mutta tietystä menettelystä on sovittu ja nämä menettelyt täytyy lopulta hyväksyä. Minä pahoittelen tätä vaikutelmaa, joka tässä mietinnössä on tullut esiin, että mikä nimittäin ei ole oikein. Ja tämä vaikutelma ei sitä haluta näin jättää, eikä haluta jätettävänkään. Sen vuoksi en halua tässä loikata, mutta pitäisi rakentavasti yrittää tässä talosta todellakin säännellä niitä asioita, joita meidän täytyy säännellä niistä päättää. Grazie. Onorevole Chatsi Merkakis. Kiitos. Hatsimarkaakis. Hyvä Inge, onnittelut tästä uudesta kampauksesta, sopii oikein hyvin. Ei tämä ole mitään teoretisointia minun mielestäni sinne tänne, vaan tilaisuus, että jotkut kohdat, jotka partonut on esille ja niissä pienet ryhmät häntä tukevat, että saadaan ne kunnolla. Siinä ei ole kyse mistään kokonaiskritiikistä oppositiosta. Sen vuoksi on hyvä, että kun hän sanoo, että joitakin kohtia hän haluaa vielä sopia suurten ryhmien kanssa teillä, että saadaan ne vielä täysistuntoon, sen ettei ole pienet vastaan suuret, vaan uusien kehityskulkujen valossa joitakin kompressia vielä löydetään. Olen esittelijälle tästä hyvin kiitollinen. Se onorevole Sarnecki, Kiitos, sitten Sarnecki. Kiitoksia, puheenjohtaja. On fakta se, että tarkistusten jälkeen on merkittävästi erilainen kuin ennen sitä. Esittelijän reaktioita en ollenkaan ihmettele. Voidaan oikeastaan sanoa, että tämä on jo ihan eri mietintö kuin oli aiemmin. Olen samaa mieltä sen kanssa, että budjettivalvonta parlamentissa tällä hetkellä on selvästi parempaa kuin viime toimikauden alussa, neljä-viisi vuotta sitten – Epäilyjä kuitenkin on vielä. Ja sen vuoksi tätä mietintöä en tässä muodossa pystynyt tukemaan. Herzog. Én gratulálok a Stáz úrnak, nagyon sok kérdést felvetett, és ezek közül nagyon sokat megoldottunk. Kiitoksia, Stáz. Saimme ratkaistua monia kysymyksiä, mutta se mitä tässä nyt sanottiin siitä, että viime vuosina parlamentin budjettivalvontamenettely on parantunut todella pitää paikkansa. Ja meidän täytyy kuitenkin sisäistä valvontaa vielä parantaa. Stas heitti sen kysymyksiä, joita tässä useita hylättiin, mutta niiltäkin osin ollaan päästy eteenpäin ja kaikki ryhmät tukivat sitä, että pitkällä aikavälillä meidän täytyisi pohtia sitä, kuinka voimme saada aikaan entistä parempaa edistystä ja päätöksiä. Olemme saattaneet alulle sellaisen menetelmän, jota voidaan jatkaa. Ja onnittelen, olemme päässeet Aimo harppauksen eteenpäin. Ja uskon, että viime vuosina – tulevina vuosina pystymme vielä ratkaisemaan nämä avoimet kysymykset. Mielestäni nyt pystymme saavuttamaan sen, mikä oli saavutettavissa ja tarkistukset varmasti vievät meitä vielä täysistunnossakin eteenpäin. I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Eiköhän tässä kysymys ole se, että olemmeko tyytyväisiä tähän kehitykseen vai olemmeko varmoja siitä, että Euroopan veronmaksajan rahat on käytetty kunnolla? sitä meidän täytyy valvoa, eli veronmaksajien rahat täytyy käyttää oikealla tavalla. Olen samaa mieltä Stasin kanssa tästä mietinnöstä, sillä se osoittaa, että meidän täytyy yhä edelleen parantaa toimintaamme suhteessa siihen, mitä tähän mennessä on saatu aikaiseksi. Kehitys on ihan hyvä, on hienoa, että edistytään, mutta ei tämä ole kyllä riittävä. Grazie. Onorevole Sondergaard. Kiitos, Sten Tak. Altså, det er jo klart, at uh, der taler om en, en anden rapport nu. Uh... Kiitoksia. On selvää, että tässä on kysymys toisesta mietinnöstä, jossa on 36 kappaletta tätä lukua, jota on muutettu, jota on muutettu siis kovasti. Kyseessä on nyt aivan toinen mietintö, mutta haluaisin kiittää esittelijää sitoumuksesta ja siitä, että hän on halunnut tehdä yhteistyötä ja ehdottanut tarkistuksia, jotka voidaan sitten esittää täysistunnossa. Ja sitten parlamentin jäsenten tehtävänä on päättää. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei nyt ole, joten voimme jatkaa eteenpäin. Vastuuvapaus 2008. Virastojen tulokset, varainhoito ja valvonta. Ja ennen äänestyksiin siirtymistä annan puheenvuoron edustaja Mathieulle. Merci, monsieur le président. Eh bien, nous, nous... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Nyt tarkoituksena on äänestää 23 erillisvirastosta ja niiden vastuuvapaudesta – Jokaiselle virastolle on eritetty erilaisia suosituksia niiden omista ongelmista ja niiden seuranta on erittäin tärkeää, jotta voidaan parantaa niiden rahoitusvalvontaa ja budjettivalvontaa. Tässä suhteessa tässä on otettu esille myös yleisiä ajatusmalleja. Yhdessä muiden poliittisten ryhmien kanssa ehdotan, että Sepolin vastuuvapautta, joka edustaa toistuvia ongelmia, lykättäisiin siitä huolimatta toivomme, että tilanteeseen voidaan puuttua nopeasti, koska tuon viraston toi, johtaja on ottanut käyttöön toimintasuunnitelman, kuten myöskin hallintoneuvosto, ja se löytyy tämän mietinnön liitteestä. Ja odotamme sitten uutta äänestystä tästä kesäloman jälkeen. Haluan kiittää kollegoita erittäin rakentavasta keskustelusta, jota olemme käyneet, ja haluan kiittää myöskin sihteeristöä erittäin asianmukaisesta työstä. Kiitän teitä ja ehdotan, että siirrymme äänestämään. Grazie. Kiitoksia. Kiitos Mattiölle tästä hänen tekemästään työstä. Nyt voimme siirtyä äänestämään päätöslauselma luonnoksesta. Oletteko valmiita? No niin, jos teidän, teidän korttinne on siellä paikoillaan, voimme siirtyä äänestämään tarkistuksesta yksi. Äänestys alkaa. Niin, oletteko valmiit? Aloitetaan alusta. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä. Äänestys alkaa. Hylätty. Viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kymmenen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksitoista. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksyt. 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Stavrakakis on jättänyt suullisen tarkistuksen seuraavan. Hän voi halutessaan käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, suullinen tarkistus haluan lisätä jotakin tekstin loppuun. 15a. Rova Gröseltä. Seuraavat tekstit englanniksi. Nämä saadut maksut sen jälkeen, auktoritoimintatyn jälkeen on päätetty ja maksettu ja niin edelleen. Sen vuoksi tietyt käteismaksut ovat olennaisia tässä tapauksessa. Possiamo andare avanti? Voimmeko äänestää tästä? Eli muutetussa muodossa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Myös tähän meillä on Stavrakakisin suullinen tarkistus. Olkaa hyvä. Kiitos, Θα ήθελα να υποβάλω Kiitoksia puheenjohtaja. Niin minulla on suullinen tarkistus. Greslen kohtaan 19. Ja tekstin lopussa ehdotan, että lisäisimme seuraavan kappaleen se englanniksi. That the number of the decentralized agencies increased from 11 in 2000. Että hajautettujen virastojen määrä vuonna 2000 2009 vuoteen 2010 vastaa 0,102 prosenttia EU-budjetista vuonna 2000. 0,477 prosenttia vuonna 2010. Ove. Näin äänestämme tästä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 2-1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 22 ja 23 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Päätöslauselma luonnoksen loppuäänestys. Tässä muodossa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 19 puolesta, 4 vastaan, kaksi tyhjää. Kiitoksia edustaja Matjölle. Ja nyt meillä on vuoden 2008 eri virastot, joista äänestämme. Matthew, olkaa hyvä. Vuole parlare? Prego. Oppure non, eh, se no andiamo direttamente. Tai jos teillä ei ole mitään sanottavaa, niin menemme eteenpäin. Ehdotan, että menemme äh, äänestyksen sillä jos me nyt käsittämme joka virasto erikseen, niin täällä ollaan vielä iltapäivän lopussakin. Eli kohta kymmenen. Lähdemme liikkeelle Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta – Äänestys alkaa vastuuvapaudesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tilin sulkeminen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrymme päätöslauselmaan. Jos ongelmia ei ole, voisimme äänestää kakkosesta, seiskasta, kuutosesta ja viitosesta yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys päätöslausumaluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty äänin 19 puolesta, kaksi vastaan ja yksi tyhjä. Sitten seuraavaksi äänestämme Euroopan unionin elinten käännöskeskuksesta. Ensin äänestämme vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi tilien sulkemisesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta kolme. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme loppu. Äänestyksen päätöslauselmasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 21 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Seuraavaksi äänestämme Euroopan poliisiakatemiasta. Äänestys vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tilien sulkeminen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi lausunnot 3, 4 ja 5, jotka voidaan ottaa yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys päätöslauselmaluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyttyä niin 24 puolesta yksi vastaan. Seuraavaksi yhteisön kalastuksen valvontavirasto. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tilien sulkemisesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty niin 20 puolesta, yksi vastaan. Passiamo adesso all'Agenzia EU. Seuraavaksi jälleenrakennusvirasto ja sen vastuuvapaus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 20, 1 ja yksi tyhjä. Sitten tilien sulkeminen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppu äänestys päätöslauselmasta. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppu, päätöslauselma, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty niin 22 puolesta, 2 vastaan, 1 tyhjä. Seuraavaksi lentoturvallisuusvirasto. Vastuuvapaus ehdotus sellaisenaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään niin 21 puolesta, 1 vastaan, 1 tyhjä. Sitten tilien sulkemisehdotus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppupäätöslauselma, jos teille sopii, voimme ottaa ensimmäiset viisi yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa 1, 2, 3, 7 ja 4. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ykkönen, tarkistus yksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisi ja kuusi otetaan yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja loppu. Päätöslausumateksti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. Sitten Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus. Äänestämme vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään niin 21 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten äänestämme tilien sulkemisesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1, 5 ja 6 otetaan yhtenä ryhmänä. Ei. Puheenjohtaja korjaa. Eli lausunto 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lausunto 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme, seitsemän ja neljä voitaisiin ottaa yhtenä ryhmänä, jos teille sopii äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 20 kolme puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Seuraavaksi Euroopan kemikaalivirasto. Vastuuvapaus kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 21 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Tilin sulkemisehdotus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Numero viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Numero yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Numero 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppupäätöslauselma. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty äänen 23 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Seuraavaksi Euroopan ympäristökeskus. Vastuuvapauspäätös kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 24 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten tilin, tilin sulkemisesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi lausunto 1. 1 ja 4 otetaan yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kakkonen ja kolmonen otetaan yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Loppuäänestys päätöslausumaluonnoksesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytään niin 24 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Vastuuvapaus sellaisenaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksyttyä, niin 23 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten ehdotus tilien sulkemisesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt voisimme äänestää ensimmäisestä kolmesta, eli kolme, yksi ja kaksi yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Numero 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Numero viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppu. Äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksyttyä, niin 22 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Seuraavaksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus. Äänestämme vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyttyä niin 23 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten tilien sulkemisesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kaksi lausuntoa, eli yksi ja kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä, se on hyväksytty. Euroopan lääkevirasto seuraavaksi. Ensin vastuuvapaudesta kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytään, niin 21, 1, 1 tyhjä. Sitten tilien sulkemisesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkist, äh, anteeksi, lausunto 1. Tar- äh, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten lausunnot 2 ja 5 yhdessä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Lausunto 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 23 puolesta yksi vastaan. Seuraavaksi Euroopan meriturvallisuusvirasto. Äänestys vastuvapaudesta alkaa ja päättyy. hyväksytään, niin 24 puolesta yksi vastaan. Sitten tilien sulkemisesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten yhdessä lausunnot 6, 1 ja 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten loppu. Äänestys. Äänestys alkaa. Hyväksytään 24.1. Seuraavaksi Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto. Ensin päätös vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 20 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Sitten ehdotus tiilien sulkemisesta. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Loppu, päätösosama, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty äänen 23 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Euroopan rautatievirasto. Vastuunvapauspäätös, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty äänen 21 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten päätös tilien sulkemisesta. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Lausunnot 1, 2 ja 5 otetaan yhdessä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten loppu Äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 20 puolesta yksi vastaan. Sitten Euroopan koulutussäätiö. Vastuuvapauspäätös äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. Sitten päätös tilien sulkemisesta äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Lausunnot 2 ja 3 otetaan yhdessä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa päättyy. Hyväksytty äänin 20 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Ja äänestämme vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty äänin 20. Puolesta yksi vastaan yksi tyhjä. Sitten tilien sulkeminen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten lausunnot 2 ja 3 otetaan yhdessä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lausunnot 4 ja 5 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten on loppu. Äänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksyttyä niin 20 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Seuraavaksi Eurotomin hankintakeskus. Vastuuvapauspäätös. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksyttyä niin 19 puolesta, yksi tyhjä. Sitten päätös tilien sulkemisesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppu. Päätöslauselma äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty äänen 20 puolesta 2 vastaan. Sitten Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö. Äänestämme vastuuvapaudesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa Äänestys päättyy. Hyväksyttyä niin 21 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten päätös tilien sulkemisesta. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten 2, 3 ja 6 yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten loppupäätösasema äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänen 21 puolesta, 2 vastaan, 1 tyhjä. Sitten Eurojust. Äänestys alkaa vastuuvapaudesta. Äänestys päättyy. 21 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. Sitten päätös tilien sulkemisesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lausunnot 1 ja 3 otetaan yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänen 21 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Seuraavaksi EUn perusoikeusvirasto. Vastuuvapausäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta yksi vastaan. Sitten tilien sulkemisesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lausunnot 1 ja 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppu. Päätöslauselma. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty niin 22. Yksi tyhjä. Seuraavaksi Frontex-äänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. 19 puolesta 2 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. Sitten tilien sulkemisesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lausunto 1. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lausunnot 5 ja 6 yhdessä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty äänin 21, 2. Äh, anteeksi, 20 puolesta ja kaksi vastaan. Yksi tyhjä. Seuraavaksi GNSS, valvontaviranomainen. Äänestys vastuuvapaudesta alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään niin 20 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten tilien sulkemisesta. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppupäätöslausuma. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytään niin 20 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten sitten yhteisyritys Iteria ja fuusioenergian kehittämistä koskeva vastuuvapaus S. saaka S. päättyy. 18 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. Sitten päätös tilien sulkemisesta. Kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. 20 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten Cesar-yhteisyritys. Ensin koko vastuuvapaus. Äänestys päättyy. Hyväksytään 19 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Sitten päätös tilien sulkemisesta. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten lausunnot 1, 2, 3, 5 ja 7 yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Lausunto kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys päätöslausumaluunnoksesta äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään niin 20 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelemme esittelijä Mattiötä hänen tekemästä työstä. Nyt saimme äänestykset päätettyä niin nopeasti, että voimmekin lähteä kahville ja tapamme iltapäivällä. Kiitos.